esitystä ja näin ollen tämä oikaisu on hyväksytty. Ja toisekseen ilmoitan teille, että artiklan 87a kuusi kappaleen mukaisessa työjärjestyksessä minulla puheenjohtaja, valtiokuntien kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut minulle, että mitään vastaväitteitä ei ole eh, valiokuntien taholta tähän ja tämä koskee suositusta ympäristövaliokunnasta, joka koskee päätöstä, joka ei vastusta täytäntöönpanotoimenpiteen luonnosta. Ja tässä toimeenpano, täytäntöönpano suosituksessa on kysymys komission asetusluonnoksesta, jossa, jolla muutetaan asetusta vuodelta 2011, joka koskee tiettyjen eläintuotteiden läpivieltiä Bosniasta Herzegovinaan. Ja tämä suositus katsotaan hyväksytyksi, ellei jokin ryhmä tai vähentää 40 parlamentin jäsentä 44 tunnin kuluessa ilmoita vastustamassa, vastustamassa tätä suositusta. Muussa tapauksessa suositus saatetaan äänestykseen. Suositus löytyy, jos te haluatte lukea sen, on Seance on Direct-sivuilta ja sieltä se voi, voidaan lukea. Tässä puhemiehen ilmoitusasiat ja sitten on vuorossa seuraavan esityslistan kohta, joka on, <clears throat> jossa on kyse neuvosto- ja komission julkilausumista koskien näkörajoitteista tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskevaa VIPO-sopimusta. VIPOhan on siis ö, ö, tekijänoikeus, kansainvälinen